lopussa. Menemme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Se koskee ilmaisuvapautta Turkissa, toimistajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus. Sitten pyytäisin, että herra Della Vedova puhuu neuvoston puolesta puhemies arvon parlamentin jäsenet haluaisin korkean edustajan varapuheenjohtajan puolesta esittää tämän. Turkin poliisi hiljattain pidätti useita lehtimiehiä ja viestimien johtohenkilöitä. Me olemme kaikki seuranneet tätä hyvin tarkkaan. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherin ja komission jäsen Haan lauantaina tiedonannon, jossa korostettiin nimenomaan yksiselitteisesti sitä, että pidätykset eivät noudata sananvapauden periaatetta, joka on tärkeä demokratiassa. Julkilausumassa esitettiin toivo, että noudatettaisiin myös syyttämättömyysolettamaa ja että tämä on tärkeää myös, että saadaan aikaan riippumatonta tutkintaa kunnioittain myös puolustuksen oikeuksia ja luonnollisesti laittomuudet rangaistaan, mutta kuitenkin oikeusvaltioperiaatteiden puitteissa kunnioittaen myös suhteellisuusperiaatetta. Eilen neuvosto keskusteli tilanteesta, hyväksyi myös selkeät päätelmät, kun ajatellaan mitä odotuksia meillä on Turkiksi, Turkilta, kun se on kuitenkin ehdokasmaakin. Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari on esittänyt myös vakavan huolensa lauantaisista sunnuntaisista tapahtumista, koska se on selvää takapakki ajatellen sananvapauden asemaa Turkissa. Tämäkin parlamentti on tuonut äänensä kuuluville. Olemme keskustelleet puhemies Schulzenkin kanssa, koska hän kertoi meidän, teidän huolenaistanne. Siksi olisi hyvä vahvistaa tätä viestiä, jonka me haluamme yhdessä lähettää Turkille. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Turkki on todellakin maa ja sen pitäisi mahdollisimman pitkälle taata demokratiaa ja sekä lain kirjaimessa että käytännössä siinä täytyy kunnioittaa täysimitaisesti sananvapautta. Se on tärkeää, että voidaan harjoittaa muita ihmisoikeuksia, muun muassa liittymisvapautta tai ajatuksenvapautta ja uskonnonvapautta. Demokratia ei voi olla ilman näitä vapauksia. 2014 mietinnössä kertomuksesta Tor- Turkin edistyksestä komissio oli iloinen siitä, että on demokratisointi tapahtunut ja pyritty kunnioittamaan myös ihmisoikeuksia. Ja se, että on pyritty saamaan aikaan myös ratkaisu kurdikysymykseen mutta samaan aikaan kertomuksessa esitettiin huoli myös, ajatellaan tiettyjä kehityskulkuja, jotka tavallaan uhkaavat myös oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja sananvapautta. Lehdistö- ja sananvapauden ongelmat Turkissa eivät ole mitään uusia. Me olemme jo aikaisemmin nähneet, että lehtimiehiä on pyritty vai, vaikenemaan kun ajatellaan viimeaikaista poliittista vuoropuhelua karikeskeisissä suhteissamme, olemme aina korostaneet sitä, että demokratia on tärkeässä asemassa suhteessa. Yhtä lailla me olemme esittäneet myös huolen siitä, että oikeusvaltio ja perusoikeudet ovat tärkeässä asemassa, varsinkin sananvapaus. Korostan sitä, että tärkeimpänä moottorina tässä prosessissa on se, mitä Turkissa tapahtuu paikan päällä – myös ajatella oikeusvaltiota ja perusoikeuksia. Olin hiljattain komission jäsenen kanssa, niin komission jäsen Han ja Mogherini korostivat, että oikeusvaltio ja perusoikeudet ovat keskeisiä ja Turkin on päästävä niissä eteenpäin. Kaikki Turkissa korostivat myös suhteita Turkin ja EUn välillä ja ottivat mielellään vastaan tämän vierailun. Kaikki lupasivat sitoutua myös lähentymisprosessiin ja osoittivat tahtoa mennä asioissa eteenpäin saadaksemme uudistuksia sillä aikaan. Korkea edustaja Mogherini ja komission jäsen Han vahvistivat myös sen, että unionin liittyvä sitoumus kuultiin myös vieraan aikalla Turkissa, mutta nyt täytyy päästä sitä tekoihin. Euroopan jäsenvaltiot ovat usein otteeseen todenneet sen, että Turkki on tärkeä kumppani meille ja siksi on hyvä lähettää selkeä viesti siitä, että on päästävä eteenpäin uudistuksissa, että saadaan hyvät valvontakeinot vapauden takaamiseksi niin, että on sananvapautta ja lehdistövapautta tarjolla. Jäsenvaltiot totesivat myös, että liittymisneuvottelun kehitys riippuu myös oikeusvaltion ja perusoikeuksien asemasta Turkissa. Unioni on valmis tukemaan Turkin ponnisteluja. Olemme sitä mieltä, että liittymisprosessi on hyvä kehys tilanteen kohentamiseksi ja uudistusten aikaansaamiseksi Turkissa. Unionin kanta on aivan selvä näiltä osin ja se on vastapuolelle toimitettu hyvin yksiselitteisesti. Euroopan unionin on oikeus ja velvollisuus seurata tarkkaan ehdokasmaan kehitystä ja odotamme Turkilta rakentavaa yhteistyötä, ajatellen meidän huoliamme. Minä olen sitä mieltä, että tämä merkitsee myös sitä, että liittyminen perustuu hyvään uskoon ja siksi täytyy käyttää välineitä mahdollisimman pitkälle hyväksi. Turkin täytyy tehdä yhteistyötä kanssamme. Minä toivon, että Euroopan unionin tuki johtaa toivottuihin tuloksiin. Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin taata teille vielä kerran, että tämä on tärkeä asia unionille ja me seuraamme tarkkaan tilanteen kehittymistä. Hyvää puhemies, arvon parlamentin jäsenet, kiitoksia teidän tänne. Odotan nyt teidän kantojenne keskustelussa. Äh, äh, Kiitos kovasti teille, herra ministeri. Puhuitte siis varapuheenjohtajan ja korkean edustajan nimissä. Ja nyt sitten herra Preda puolitoista minuuttia. Kiitos ministeri kaikesta, mitä sanoitte. Aloittaisin sanomalla, että puhun Turkin ystävänä. En ole yksi niistä poliitikoista, jotka ovat luoneet uraa sillä, että vastustaisivat Turkin liittymistä Euroopan unioniin mutta juuri Turkin ystävänä sanon, että olen hyvin huolissani viimeaikaisista pidetysten aalloista ja massamedian äh, rajoituksesta, ilmaisuvapauden rajoituksista Turkissa. Turkin äh, poliitikkojen tehtävä on äh, saattaa Turkki Euroopan unioniin ja luoda yhteyksiä, mutta minusta nyt päähuolen aihe todella on se, että liittymisen eh, edustajat, liittymistä puoltavat ovat mm, Turkin liike-elämän edustajia ja heidän, pitäisi, heidän hälytyskellonsa pitäisi nyt soida ja heidän pitäisi viestiä viranomaisille, mitä on meneillään. Neuvottelukappaleet 23 ja 24, nehän avattiin ja edellisessä päätöslauselma esityksessä Turkin edistymisestä nämä otettiin esille ja tämän aiheen tiimoilta täytyisi päästä eteenpäin. EU, jos ei se lähetä selkeää viestiä Turkille, niin se ei voi jatkaa tällaisen kumppanin kanssa neuvotteluja enää Moldovan kanssa keskustelut ovat ajankohtaisia, koska se on paljon edistyneempi kuin Turkki tällä hetkellä. Piri. Kiitos. Sitten puheenvuoron seuraava Kati Piri. Kaksi minuuttia. Kiitos. Liittymisprosessin ydin on oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Vapaa ja moniarvoinen tiedotusvälineistö on olennainen osatekijä kaikissa demokratiassa. Ja sen vuoksi on kovin huolestunut siitä, mitä viime sunnuntaina tapahtui, kun mediatoimistoja, tehtiin ratsia ja kriittisiä journalistia pidätettiin. On jo kritisoitu aiemminkin Turkissa tuomioistuinten riippumattomuutta ja lehdistön vapautta, eli tämä on jälleen uusi isku. Odotamme, että asianmukainen prosessi otetaan käyttöön, jossa sitten syyttämättömyysolettama, syyttämättömyysolettama vallitsee ja riippumaton tutkimus tehdään. Viime viikolla olin Turkissa vieraana parlamentin esittelijänä Hallituksen puolelta ymmärrettiin selkeästi, että jatkoreformia tarvitaan. Sen vuoksi pidän hyvänä lausuntoa hallitukselta, että EUn liittymisprosessi, demokratisoinnin jatkuminen ja kurdi, kurdikysymyksen ratkaiseminen ovat sen prioriteetteja. Se, että olemme huolissamme pahenevasta tilanteesta perusoikeuksien osalta ja oikeusvaltion osalta tässä maassa itse asiassa osoittaa sitoumuksemme liittymisprosessiin. Mutta loppujen lopuksi Turkin hallitus on nyt sitten ohjauspyörän takana. 14. joulukuuta tapahtumat aiheuttavat vakavaa huolta EU:ssa Turkin halusta edetä demokraattisten reformien osalta. Tulevina viikkoina sen vuoksi Ankarasta riippuu vakuuttaa meidät, että se on edelleen aidosti sitoutunut tulemaan lähemmäs EUta ja sen ydinarvoja. Liittymisprosessi on ainutkertainen mahdollisuus Turkille kehittää vahva, moniarvoinen demokraattinen järjestelmä, johon kuuluu vakaat instituutiot kaikkien kansalaisten hyväksi Turkissa. Kuitenkin jos hyökätään kriittisen median kimppuun, niin se etäännyttää Turkkia ydin eurooppalaisista arvoista, ja se, ne ovat huonoja uutisia kaikille Turkin ystäville. Kiitos. Mulțumim și noi. Îl rog pe domnul... Kiitos. Charles Tanok, minuutti. Puhemies, riippumatta siitä, mitä ajattelemme Turkin hallituksesta, Turkin painoarvo maana on kuitenkin kiistaton mutta se on ollut ehdokasmaa 2005 vuodesta lähtien ja sen äh, ehdokkuus on aina haastava, koska se on suurelta osin hyvin äh, köyhä maa ja sen perinteet ovat hyvin erilaisia kuin ähm, Euroopan. Vain yksi neuvottelukappale 33 on avattu ja suljettu. Mutta äh, Akipin, äh, Ukipin äh, nousu ja Erdoganin autoritäärinen lähestymistapa koskee kaikkia nuorisoa ensin ja sitten muita, nyt Gulenista ja viime, Gyleniä ja hänen seuraajiaan viimeksi. Nyt on tulitaukoneuvotteluista peräydytty ja Naton painostuksen alla on hyväksytty, että Äh, Kabalin kurdijoukot äh, saavat toimia. Tämä kuitenkin on pienempi uhka kuin PKK. Jihadistien tuki Egyptissä ja Syyriassa on oma asiansa. Toivomme kuitenkin, että Turkki voi päästä paremmalle saralle ja kohti Eurooppaa ja länttä. Kiitos. Kiitos. Sitten Shaki, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Unelman eurooppalaisesta Turkista on muuttunut painajaiseksi ja nyt täytyy herätä. Minä olin niiden kriittisten Turkin joukossa, jotka argumentoivat, että jatkuva äh, jäsenyysprosessi auttaa reformeja, mutta todellisuus näyttää nyt päinvastaista. Viime viikon journalistipidätykset ovat osa trendiä, jossa hallituksen johdolla loukataan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita Turkissa. Vain viikkosen jälkeen, kun korkean tason delegaatio oli vierailulla Ankarassa, niin suhteet ovat nyt alapohjassa jälleen oli huolennut aiemminkin. Sen jälkeen kun oli korruptiosyydyksiä, jotka koskivat Erdoganiakin, pääministeri, silloin nyt presidentti, niin satoja äh, syyttäjiä ja poliisiviranomaisia siirrettiin toisin tehtäviin ja uhattiin syytetoimilla. Nämä uhat ovat nyt toteutuneet ja ne ovat kohdistuneet myös journalisteihin. Ja Turkilla oli jo äh, suuri määrä vankilassa journalisteja jo ennestään. Miksi EU nyt toimisi tiukasti vasta nyt. Se liittyy siihen pelkoon, että Turkki liukuu yhä kauemmas demokratiasta, jos neuvottelut pysähtyisivät. Kuitenkin liian paljon hetkiä on mennyt ohi ilman, että Eurooppa on ankarasti kritisoinut. Ahmetsikin eh, kirjan julkaisemisen kielto eh, esimerkkinä ja sitten tämä noita Vaina Gulanin eh, tukijoita vastaan on, ovat vain rikkomusten viimeisimpinä tässä luettelussa. AKP ja muut toimijat ovat auttaneet toisiaan kolaliitiossa. Ja nyt ne sitten kääntyvät toisiaan vastaan ja tästä sitten aiheutuu yhä enemmän rikosvaltion rikkomuksia. Nykyään Turkissa monia ihmisiä, jotka pelkävät tulevaisuutensa puolesta. Yliopistoihmisiä, taiteilijoita, liike-elämän johtajia, naisia, oikeastaan ketä tahansa, jotka ovat kriittisiä hallituksen suhteen. Jos menettää työpaikan tai luvan tai sanoo, saa verosakon tai että jos syytetään siitä, että on halunnut toimia hallitusta vastaan, niistä on tullut yleisiä välineitä, joilla voidaan rangaista vastustajia. Ja sitten on säädetty lakeja, joissa kuitenkin hallituksen viranomaiset niiden yläpuolelle. Nyt AKP-hallituksella on aika sanoa, että tämä ei voi olla tavanomaista toimintaa. Euroopan, Euroopan täytyy näyttää, että oikeusvaltion periaatteiden loukkauksien täytyy loppua. Kiitoksia. Sitten herra puolitoista minuuttia. problema, Kiitos, puhemies. Ongelma, joka nyt on tullut julki, ei ole mikään yksittäinen tapaus. Näin on tapahtunut kauan Turkissa, se on vain tunnustettava. Ei ole kyse vain näistä pidätyksistä tai oikeuksien loukkauksista, kuten sananvapauden loukkauksista Tämä liittyy moniin muihinkin kysymyksiin, esimerkiksi Kyprokseen, tai miten jatkuvasti on hyökätty Kreikkaa vastaan. Ajatellaan vähemmistöjen kohtaloa tai naisten asemaa Turkissa. Eli Erdogan jatkuvasti on vain halveksinut meidänkin päätöslauselma. Se osoittaa, että meidän päätöslauselma menee suoraan Ö-Mappiin Turkissa joka tapauksessa. Emme tarvitse tätä vaan me tarvitsemme demokraattisen maan, joka kunnioittaa omia kansalaisiaan ja myös kansainvälistä oikeutta. Minä olen vakuuttunut, että Euroopan unionin viestin täytyy olla erittäin tiukka myös pakotteineen päivineen. Muuten siitä ei ole mitään hyötyä. Turkin täytyy myös noudattaa meidän suosituksiamme. Olen aivan vakuutunut siitä, että ilman seuraamusten uhkaa päätöslauselmamme joutui todella sekin jälleen öömappiin. Viesti on selkeämpi, jos mukana myös uhka seuraamuksista, eli se olisi vaikutuksia myös liittymisprosessiin. Mulțumesc. E, o rog pe doamna Rebecca Hans? Kiitos. Sitten Rova Harms, kaksi minuuttia. Niin, meidän pitäisi kaikkien tehdä selväksi tässä keskustelussa, ja tämä on myös vetoomus hallitukselle, Tuklulle ja Erdoganille, että Turkki ja EU, Turkin rajojen, pitkin Turkin rajoja siellä on suuria haasteita, Syyrian sota, mutta myöskin ISIS-järjestö ovat haasteita, joita täytyy kohdata yhdessä edelleen myöskin humanitaarisen katastrofin riski, myöskin tämän alueen pakolaistulvat. Nyt tässä keskustelussa niitä ei täydy unohtaa yhteisenä haasteena. Ja siitä huolimatta on aivan oikein, suhtautui hyvin kriittisesti siihen, mitä viime viikonloppuna tapahtui. Ja sitten pidätykset ja syytökset journalistia ja poliiseja vastaan, niin myöskin toimitusten ratsiat täytyy asettaa poliittisesti mittasuhteisiin siihen, mitä aiemminkin on tapahtunut, ja todennäköisesti tapahtuu edelleen, jos emme nyt sitten päättäväisesti puutu asiaan. Hallitus on jo pitkän aikaa kohdellut kaikkia opposition toimintaa. Siihen ei kuulu pelkästään Gylenin liike, ja siihen liittyvät tiedotusvälineet, kaikki opposition toimet, niitä pidetään salaliittona hallitusta vastaan tai että valmistaudutaan Erdoganin vastaiseen vallankaappaukseen äh, ja hänen enemmistöhallitustaan vastaan. Minä pidän tätä täysin epäterveenä, että kiesi protesti Turkissa, mielenosoitukset ISIStä vastaan, Kovanin uhrien puoltavat surujuhlat, mielenosoitukset, kaikkea tätä on pidetty osana suurta salaliittoa. Ja nyt jos kritisoimme sitä, mitä viime viikonloppuna tapahtui, niin todellakin täytyy käsitellä tätä kokonaisongelmana enemmistö, jota edustaa hallitus, ja vähemmistön edustajien välillä. Ei ole vähemmistön oikeuksia. Kriti- kritiikin esittäjät, heitä pidetään vallankumouksen suunnittelijoita. Näitä tätä ei voida suvaita. Mm, ähm, Oroga. Kiitos. Sitten Rova Winberg, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Turkki on taas rikkonut ilmaisuvapautta ja media painostetaan jatkuvasti ja sitä sensuroidaan. Mikään maa ei ole niin usein ollut eh, tuomioistuimessa Euroopassa kuin Turkki ilmaisuvapauden rikkomusten suhteen. Huolimatta EUn painostuksesta Turkki ei ole muuttanut toimintatapaansa ja on tervetullutta, että komissio protestoi tätä järjestelmällistä rikkomusta vastaan johon Turkki alistaa kansalaisensa. Täytyy myös mainita Asaida Velat, joka on lehti, joka on suljettu tai jonka toiminta on lopetettu kahdeksan kertaa. Ja nyt on annettu jopa 166 vuoden vankeustuomioita ja kymmeniä ja kymmeniä journalisteja istuu vankilassa. Ja Mitin Alatas, hänet jopa hirtettiin. Tässä ei ole demokratiasta kyse. 2013 yli 900 miljoonaa euroa euro, Euroopan budjetista meni Turkkiin. Nämä ovat rahoja, jotka Turkki sai äh, lupauksella parantaa äh, oikeusturvaansa sekä sen ilmaisuvapauttaan ja sen äh, korruptiota vastineeksi tästä rahasta. Minusta on selvää, että Turkki ei koskaan pysty täyttämään Kömpenhaminan kriteereitä. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Salviini puolitoista minuuttia. Ma incredibile. Aivan uskomatonta että 15 vuoden ajan intetään vain, että Turkki halutaan Eurooppaan. Sehän on maa, joka on 40 vuotta miehittänyt yhtä osaa Kyprosta, josta on tullut nyt unionin jäsen. Siis sotilaallisesti on kirkkoja tuhonnut ja niin päin pois. Ja siellä ei Armenian kansanmurhaa edes tunnusta, vaikka siellä miljoona kuoli. Minä ja, meidän, ja tässä halutaan vain antaa jouluksi lahjaa Turkille. Se on hämmästyttävä yhtäkkiä, kun 24 lehtimiestä on pidätetty. Ei kai tämä voi olla totta. Meidän täytyy miettiä kaupallisia suhteita, taloudellisia suhteita, strategisia suhteita Turkin kanssa. Jatkuvasti maket, maksetaan heille, minä siis ymmärrän tätä. Valtio, joka sotilaallisesti miehittää Euroopan unionin jäsenvaltiota, 40 vuotta niin tehnyt, eikä tunnusta, että miljoona ihmistä tapettiin ja, ja varmasti tulee sata vuotta kohta täyteen huhtikuussa. Varmasti täälläkin muistetaan Armeenian kansanmurhan satavuotista. Ja sitten annetaan vuosittain satoja miljoonia tälle maalle, Italia. Euroopan nyt antaa lahjana avokätisesti käteistä rahaa, satoja miljoonia, kuusi, sataa miljoonaa ensi vuonna, kahden vuoden päästä saman verran ja saman verran kolmen vuoden päästä. Ja mihin rahaa käytetään? pidätetä lehtimiehiä ja sitten kilpailla yritystemme kanssa. Turkista, toista ei koskaan tule Eurooppaa. Jos se tunnustetaan, olisimme vähän vakavasti otettavampia. Mulțumim, uh, domnule Salvini, aveți un... Uh, Kiitos, herra Salvini. Teille on sinisen kortin kysymys. Herra Feilta, sopiiko teille se kysymys? Okei, okay. da. Deci, uh, domnul Benifei are 30... Herra Benifei, 30 sekuntia kysymykseen. Um, grazie presidente. Volevo... Kiitos puhemies. Haluaisin kuulla Salviinilta. Niin. Pitääkö hän näitä asioita, niin koskeeko se myös Venäjä? Putin hän puhui, että alueita miehitetään. Ajattelen tässä Krimin laitonta liittämistä Venäjään tai että osallistuu tapahtumiin Itä-Ukrainassa. Te puhuitte oikeuksien loukkaamisesta. Minä mietin vain, mitä te mietitte näistä asioista suhteessa Venäjään. Mulțumesc. Domnule Salvini, aveți cuvânt. Imagino che sia uno... Varmasti tämä oli vitsi. Eiköhän tämä ole tullut vain ihan vitsi. Ei, kun Krimissä oli kansanäänestys ja siellä oli kansainvälisiä tarkkailijoitakin ja halusivat olla osa Venäjään Eli ymmärrän jäsenen eh, puheen ikään kuin jouluisena provokaationa, mutta me annamme 600 miljoonaa vuodessa Turkille, Venäjälle talouspakotteita ja se panee maan polville vastoin meidän etujamme. Eikö tämä nyt ollut vain huumori mielessä? Sen ymmärsin näin. Eh, Kiitos. Nyt puheenvuoro Rauva Sommerille, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva pu- äh, äh tai siis puhemies. Lehdistövapauden rajoittaminen Turkissa ei ole mitään uutta todellakaan. Vuosien ajan on ollut kriitikkoja hiljennetään ja pidätetään, terrorismin torjuntalakeja käytetään, on jo jopa karikaturia tästä hiljentämistä. Sosiaalista mediaa rajoitetaan ja sitten nämä äskettäiset ratsiat ja pidätykset viime sunnuntaina viimeisenä, mutta ei tämä tietenkään sovi meidän perusarvoihimme EU-ssa. Lehdistö- ja ilmaisuvapaus ovat demokratiassa erottamattomia. Tätä ei voida tarpeeksi usein painottaa Turkille. Ja nämä perusoikeudet ja vapaudet, että niitä näin mielivaltaisesti rajoitetaan, se on epädemokraattista, eikä sellainen voi ikinä tulla EU-jäseneksi. Turkki kuitenkin täyttää muut, ei täytä muitakaan missään kohdassa näitä Kööpenhaminan kriteereitä poliittisessa. Se osoittautuu muun muassa siinä, miten korruptiosyytöksiä käsiteltiin poliittisen eliitin osalta he, heihin kohdistettuina. Tutkio, tutkivia poliiseita siirrettiin tai erotettiin, ja ei mitään selvitystä ole tullut, koska Erdogan ei sitä halua hänen poikansa on siellä epäiltynä myös. Oikeusvaltiota ei myöskään ole Turkissa, vain itsevaltaisuus Erdoganilta siellä hallitsee. Tässä ovat suuria takaiskeleita kysymässä ja tätä ei voida sallia ja meidän täytyy protestoida sitä vastaan. Meidän Euroopan unionina täytyy nyt sitten luopua naivisuudestamme lopultakin tätä maata kohtaan ja lopultakin miettiä, että mitä sanktioita voidaan ottaa käyttöön. Ja sitten viimeisenä puhemies, jos sopii, vetoan Turkin perustuslakituomioistuimeen, että se estää tällaisen kehityksen, että tällaisia perustavanlaatuisia perusoikeuksia loukataan, niin sitä ei voida sallia. Kiitos. Kiitos, sanoo nyt puhemies herra Richard Howitt, kaksi minuuttia. Thank you, President. Nobody is... Puhemies, kukaan ei ole turvassa Turkissa tällä hetkellä. Se on ihmisoikeustaistelijan sanoin puhelimessa tänään aikaisemmin kanssa. Miksi he eivät ole Ähm, turvassa, kuten Mogherini ja Haan yhteisessä lausumassa sanoivat, että median edustajien ja journalistien pidätykset ja äh, heidän kohtelu ei noudata ilmaisuvapautta, joka on demokratian perusoikeus. Siellä ollaan hyvin huolissaan siitä, että median vapaus on rajoitettu ja että oikeuslaitos ei ole puolueeton. Nyt on puhuttu myös terroristijärjestön perustamisesta, jolla äh, hallitus ajattaisiin vallasta, ja se on terrorismilainsäädännön vastaista, ja siitä voidaan jopa äh, tuomita vakaviin rangaistuksiin. Minulla on kerrottu, että ne, jotka on pidätetty, he eivät tiedä, miksi heitä on pidätetty. He, he, heidät on pidätetty ilman konkreettisia, konkreettista näyttöä. Heitä pidetään pidätettyinä ilman varsinaista syytä. Tämä rikkoo perusoikeuksien perussopimusta. EU-asioiden ministeri on ollut yhteydessä komissioon ja sanonut, että Turkki pyrkii ylläpitämään oikeusvaltiotaan, mutta Turkin poliittinen rooli ja terrorismin torjunta ja terrorismi, antiterrorismi lait ovat tärkeitä, mutta jos opposition jäsenet ja journalistit joutuvat osoittamaan viattomuutensa tällä tavalla ja niin ehkä Turkki puhuu oikeusvaltiosta ja sen olemassaolosta, mutta se ei ole totta siellä. Liian moni haluaa käyttää tilannetta uhatakseen Turkin jäsenyysprosessia, mutta minun mielestäni tämä vaan on lisäsyy sille, että sitoudutaan Turkiin paremmin tuomitaan journalistien kohtelu, mutta annetaan esittelijän tehdä hyvä päätöslauselma, sillä Turkki on maa ja Turkissa on Turkin kansalaisia. Kiitoksia. Täällä on kaksi sinistä korttia esitetty teille, herra Tannok ja herra Tules. Hyväksyttekö siniset kortit? Tannok, Herra Tannok, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies Richard Howitt, sinulla on sellainen maine, että olet Turkin suuri ystävä, sillä perusti Turkin ystävät ryhmän parlamentissa viime kaudella. Ja on mielenkiintoista kuulla, mitä sinä sanot täällä tänäänkin. Aika kriittisin äänenpainoin ihmisoikeuksista ja demokratiasta oikeuslaitosta Turkissa. Olisitko samaa mieltä kanssani, että jos loukkaukset jatkuvat, niin parlamentissa meidän pitäisi miettiä uudelleen satoja miljoonia veronmaksajien rahoja, jotka menevät Turkkiin mitä seuraamuksia meillä on tarjota ehdokasmaalle muuten liittymisprosessissa? Mulțumim. Ehm, am să rog pe domnul... Ehm, Kiitoksia. Herra Hauit. On toinenkin sinisen kortin kysymys ja ehkä sitten voitte vastata molempiin. Herra Foltuulis. Kiitos. Kertokaa minulle, olkaa hyvä, koska annoitte mielipiteenne Turkista. Ilmaisunvapaus, sitä kohtaan on hyökätty. Mitä mieltä olette, että Kreikassa kultaista auringonnousua vastaan on hyökätty? Heidän puheenjohtajansa kahdeksan jäsentä on pidätetty ilman mitään perusteita. Mitä siihen sanot? Minuutti vastauksen, herra Hauvi. Herra olen aivan samaa mieltä, että kaikki ihmisoikeusloukkaukset on tuomittava yhtäläisesti, objektiivisesti, mutta se, mikä minun huolestuttaa keskustelusta, että on, moni on kritisoimassa kärkkäästi Turkkia, mutta hyväksyy saman muissa maissa. Jos ehkä meidän pitäisi olla johdonmukaisia keskuudessamme, kun puolustamme ihmisoikeuksia. Sitten tänne ystävällemme, hyvää joulua muuten. Mielestä on aivan oikein todeta, että vaikkakin olen Turkin ystävä, ihan mieluusti minua voi kutsua sellaiseksi, haluaisin maan liittyvän unionin, siksi en pidä näkemästäni tänään siellä. No, hän on eri mieltä ja varmasti liippumatta siitä, mitä viikonloppuna on tapahtunut. Olen komission jäsenen Haani kanssa tänään, totesin hänelle, että emme halua liittymiseen mitään ennakoivia toimia. Hänkin oli samaa mieltä, että meidän tuomita tapahtumat Turkissa nyt, mutta täytyy miettiä, miten voitaisiin auttaa tilannetta siellä. Mulsumim, ehm, Ne simțim Kiitoksia. Jos toivotatte herra Tänäkille joulua, niin me sitten tunnemme itsemme syrjityksi. Herra Messerschmidt, minuutti, olkaa hyvä. Niin, kiitos. Täytyy muistuttaa siitä, että että ei voi huijata kaikkia ihmisiä koko ajan, joitakin vain jonkin aikaa. Näin pitäisi sanoa Ankaralle. Siis ihmisiä voidaan huijata uskomaan, että he voivat tulla EU-jäseniä, vaikka kriteereitä ei täytettäisikään. Mutta jos yritetään huijata EUta niin, että yritetään toimia sillä rakenneella lähe idän ja Euroopan välillä se on ihan eri asia, koska tässä näyttää siltä, että Turkki menee kuitenkin eri suuntaan kuin mihin se julkist, väittää menevänsä. Eli on hyviä syitä mielestäni etsiä vaihtoehtoja laitetaan stoppi liittymisneuvotteluille, mietitään jotain vapaakauppaa, teknistä yhteistyötä, vapaakauppasopimusta, opiskelijavaihtoa, mitä tahansa tällaista. Mutta todellakin on ihan epärealista ajatella Turkin jäsenyyttä. Sitten herra Jarik. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä ministeri. Se, mitä viime sunnuntaina tapahtui Turkissa, oli tarkoin harkittu isku kohti näitä journalisteja. 13 maassa, 13 äh, kaupungissa on median edustajia pidätetty. Heitä on äh, kuulusteltu äh, korruption suhteen ja 150 journalistia ovat nyt uhattuina, että tähän kuun, tämän kuun mennessä, lopun mennessä heidätkin pidätetään. Hallituksen pitää olla hyvin tiukka Äh, tällaisten rikkomusten suhteen. Nimittäin ilman ilmaisuvapausta ei ole demokratiaa. Neuvoston puheenjohtaja, teidän ei pitäisi äh, hyväksyä tällaista Erdoganilta. Nyt pitää vahvistaa painostusta Turkin suuntaan, vapauttaa kaikki pidätetyt ja vangitut äh, journalistit, saada ilmaisuvapaus sinne. Meidän pitää tukea kaikkia näitä uhattuja journalisteja ja median edustajia ja Euroopan unionin täytyy eh, kauppapolitiikassaan ottaa huomioon tämä vapauden periaate ja ilmaisunvapaus ja tiedon saannin ja tiedon antamisen velvoite, ja sen täytyy käyttää tätä voimavaltaansa, jotta ne maat, joita pidetään kauppakumppaneinamme, kunnioittavat ihmisoikeuksia, perusvapauksia. Meille ihmisen oikeudet ja vapaudet menevät paljon äh, kaupan lakeja edelle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Keller. Puolitoista minuuttia. Kiitos. Se, mitä Turkissa nyt tapahtuu, ei ole mikään muuta kuin huonosti peitelty hyökkäys Lehdistöjä ja ilmaisuvapautta vastaan journalistit joutuvat absurdien syytteiden kohteeksi ja pidätetään. Sitten keesiprotestoijatkin heitäkin syynnetään, koska ovat mukaan olleet vallankaappausyrityksessä. Ja sitten poliisia, poliisia esitetään, joka käytti väkivaltaa heitä vastaan. Ja Erdogan yrittää nyt ilmeisesti torjua kaiken hänen kohdistuvan kritiikin ja estää sen. Mutta se on ihan täysin väärä tie kehittyvälle demokratialle. Demokratia voi vain hyötyä elävästä kansalais yhteiskunnasta ja kriittisestä lehdistöstä. Ja toivottavasti Erdogan se lopultakin ymmärtää, koska ilman oikeusvaltiota ja demokraattisia standardeja äh, Turkki ei pääse eteenpäin. Mutta EU e ja jäsenvaltiotkin ovat tehneet joitakin asioita väärin. Koska jos jäsenvaltiot estävät äh, Liittymisprosessi ja sanotaan, että ei kuitenkaan liittyä riippumatta siitä, mitä standardeja se noudattaa, niin sitten ei auteta kansalaisyhteiskuntaa, ei auteta kriittistä lehdistöä, vaan sitten eh, estetään se, että meillä olisi todellakin vipuvoimaa käytössä, että voidaan vaikuttaa Turkkiin. Näin, otamme itseltämme tämän välineen pois käsistämme ja tässä täytyy parantaa juoksua ja ylipäänsä sitten tästä liittymisprosessista ajattelen, että ihmisoikeuden tuomiokun äh, järjestelmän, oikeusjärjestelmän täytyisi olla etusijalla enemmän kuin sisämarkkinoiden sääntöjä. tähän täytyy keskittyä tulevaisuudessa. Kiitos. Sitten herra Carver. Puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitos puhemies. Minä haluaisin tukea sitä, että tuomitaan Turkin tapa pidättää journalisteja ja myös kuudelta viety sananvapaus. Herr presidentti Erdogan ja hänen AKP-puolensa haluavat kieltää naisia nauramasta kaduilla. Totta kai tämä on, he ovat myös brittikonservatiiveille kammottavia ajatuksia. Nyt Varmastikin Malatatürk käytyy haudassaan tapahtumien vuoksi. No, on todella hämmentävää huomata, että minun maassani vain UKIP vastustaa Turkin liittymistä EU-hun. Jos ajatellaan 83 miljoonan turkkilaisen vapaata liikkuvuutta, niin se on aika paine maahanmuutolle minun maassani muutenkin. Se on liberaalidemokraattisen puolen ja konservatiivien syytä. EU-jäsenyys antaisi Turkin työttömille mahdollisuuden etsiä työtä missä tahansa jäsenvaltiossa. Jopa virallisesti on melkein kolme miljoonaa, mutta varmasti enemmän epävirallisesti tällainen maahanmuuttovirta menisi kohti yhdistyneitä unioskunta esimerkiksi. Turkissa on noin 1,6 miljoonaa pakolaista, moni Syyriasta ja Irakista. Uudena jäsenvaltiona varmasti siitä tuli uusi väylä Eurooppaan valtaville määrille pakolaisia, jotka pakenevat lähi konfliktia. Jäsenvaltioissa olisi vähän mahdollisuus estää pakolaisia liikkumasta vapaasti. E, pääministeri vetosi Turkin liittymisen puolesta, mutta se on aivan mahdoton ajatus. Ja oli toivotan hyvää Hanukaa ja hyvää uutta vuotta joulua kaikille uskonnosta riippumatta. Kiitos ja nyt sitten puheenvuoro herra Sinadinoksille. Minuutti. Πρόσφατα ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν δέχεται μαθήματα Vähän aikaa sitten Erdogan sanoi, että hän ei kyllä Euroopalta ota demokratiaoppitunteja. oppitunteja. Kerran maanviljelijä löysi jäätyneen äh, kyykäärmeen ja sitten piti sitä rintansa vasten ja kun se suli, niin se sitten puri tätä auttajaansa. Tämä on yksi isopin vanhan tarinankertojan tarinoista. Jos ajatellaan, että Euroopan unioni on se maanviljelijä ja Turkki on se kyykäärme, kuinka naurettavaa on yrittää saada e- Turkista Euroopan perheen jäsen. Tämä maa on täysin totalitäärinen, se ei noudata eh, ihmisten oikeuksia, valtio-oikeuksia eikä kansainvälisiä instituutioita. Miksi teitä yllättää tällainen ilmaisun vapauden puuttuminen ja tällaiset eh, hyökkäykset media vastaan? Taksimin aukion tapahtumat Istanbulissa, veri ei ole kuivunut vieläkään. Eh, laiton miehittäminen Kyproksella – se on Euroopan unionin jäsenvaltio. Pyrkimykset kääntää kaikki Balkanin ihmiset muslimeiksi ja turkilaisiksi Islamilaisen valtion perustaminen. Teidän sietokykynne suhteessa Turkkiin tarkoittaa, että heistä tulee yhtä, yhä provokatiivisempia ja yhtä, yhä totalitaarisempia. Se Kiitoksia herra Högmark. Puolitoista minuuttia. Puhemies. Niin, yksinkertainen juttu ensin. Turkin hallituksen täytyy vapauttaa kaikki journalistit ja lopettaa vapaiden tiedotusvälineiden vastustaminen. Mitä tahansa nyt Turkin äh, tulevaisuuden Euroopassa sanotaankin, niin tässä on kyse Euroopan neuvoston jäsenestä, mutta myöskin vaatimuksista jotka koskevat kaikkia maailman valtioita, että kunnioitetaan vapautta, tiedotusvälineitä, oikeusvaltiota, demokratiaa. Toiseksi, mielestäni meidän täytyy tehdä sen, minkä voimme, jotta voimme tukea kehitystä, jossa Turkista tulisi moderni yhteiskunta, jossa on oikeusvaltio, avoin yhteiskunta, demokratia, yhtäläisinä oikeuksin naisille ja miehille. Sellaisesta Turkista haluamme keskustella, joka voisi tulla tulevaisuudessa EUn jäseneksi. Ei ole koskaan ollut sellaista keskustelua, joka koskisi, nyky, että nykypäivän Turkin pitäisi olla jäsen. Eri syistä, ehkäpä jotkut eurooppalaiset ovat yrittäneet sulkea oven, ehkäpä sen vuoksi, että jotkut Turkin poliitikot haluavat oven suljettavan. Herra Erdogan vie maata väärään suuntaan. Ei pelkästään kauemmaksi mahdollisesta jäsenyydestä, vaan myös kauemmaksi siitä, että, hän, että siellä olisi vakaa kunnioitettavain yhteiskunta. Meidän täytyy vaatia muutosta Turkissa ja muuten, puhemies. Minä pidin puheenjohtajani kiinni. Kiitoksia. No tuota kiitos. Herra Valenciano, puolitoista minuuttia, ei kun sorry. Tässä olikin Herra Hagmarkille olisi sinisen kortin kysymys. Partea domnului uh, Maltese, dacă l-acceptați. Herra Maltese, Sopiko, olkaa hyvä. Herra Hagmark, ihan vain kysymys teille. Olen itse kyproslainen, Euroopan parlamentin jäsen. Tulen alueelta, joka on nyt Turkin miehittämä. Minä kysyisin teiltä, kun ajatellaan, mitä Turkki on tehnyt tähän asti, eikä ole tunnustanut Kyprosta esimerkiksi, niin jos olisi kyse teidän maastanne, jos Turkki mehtisi teidän maalta, niin olisitteko te hyväksynyt kaiken sen, mitä Turkki tekee? Minä haluaisin tehdä tämän nyt selväksi. Minä puolan sitä, että Euroopalla on Eurooppa-näkymiä, jotta minunkin maani jäisi henkiin. Aveți cuvântul. Niin, olkaa hyvä. No niin, minä Niin, puhemies, hyvät kollegat. Tietysti Kyproksen kysymys täytyy ratkaista. Ja se on osa sitä, mitä täytyy neuvotteluissa tapahtua ja poliittisessa sopimuksessa, mikä mahdollistaisi sen, että Turkilla olisi tulevaisuuden näkymä EU-ssa ja jäsenenä. Mutta täytyy nähdä myös se fakta, että Turkki joka suuntautuu Eurooppaan ja tekee oikeita asioita, tekee oikeita asioita myös Kyproksen osalta. Turkki, joka kääntyy poispäin Venäjää kohti tai mitä kohti tai vaan, ei sitä tee. Joten mielestäni meillä on yhteinen intressi, jotta tehdään se mitä voidaan, jotta voidaan tukea säädöllistä ja hyvää kehitystä Turkissa, koska se on hyvä Euroopalle. Kiitos. Herra Valentiani, nyt teillä on puolitoista minuuttia. Las acciones cometidas. tuomitsemista, kuten nyt olemme tekemässäkin parlamentissa, koska se on, loukkaa sananvapautta. Mutta se lähettää myös valitettavan viestin ajatellen sitä, mihin suuntaan Erdogan on viemässä maataan. Joka kerta on yhä vähemmän tilaa oppositiolle ja niille, jotka haluavat sitä protesteja. Ajatellaan Erdoganin hallituksen retoriikkaakin, niin siitä on viime aikoina tullut yhä suvaitsemattomampaa. Täällä SD... Yes. Näyttää siltä, että turkkauksessa on joku ongelma, joten odotatko Elena vähän? Only Greek. Oh, okay. okay. Just tell me when it's uh, fixed. Kertokaapa sitten, kun se on fiksattu. <sighs> Is it Onko nyt ok? No niin, voit jatkaa. No mutta aloitanko ihan alusta vai mitä minä teen? Äh. <laughs> Mitäs minä tiedän? Minä en tiedä mihin oikeastaan lopetin. Aloitanko alusta vai jatkonko vai mitä? Jos on minun vikaani, niin aloita alusta. Kiitos puhemies. No niin, oli sanomassa, että joukotiedotusvälineitä ja lehtimiehiä vastaan tehdyt iskut edellyttävät tuomitsemista, kuten täällä teemmekin. Ei pelkästään siitä syystä, että sananvapautta vastaan on isketty, vaan koska se lähittää viestin, joka ei meitä miellyttää, kun ajatellaan mihin suuntaan Erdogan on viemässä maaltaan. Yhä vähemmän tilaa oppositiolle ihmisille, jotka protestoivat. Mukaan lukien jopa se retoriikka, jota hallitus käyttää, niin se on yhä suvaitsemattomampaa. SD-ryhmä ja Espanjan sosialistit totta kai ovat aina puolustaneet sitä, että tarvitaan eurooppalainen Turkki. Uskon, että se on hyvästä ja varmasti löytyisi yhteistä maaperää. Siitä oli hyvä Euroopalle ja Turkille. Se olisi hyvästä koko tälle maailman kolkalle, joka on niin tärkeä vakaudellemme. Mutta tässä tarvitaan kyllä myös Turkin hallituksen korsikekoon. Nimittäin, jos on jotainkin epäilystä tahdon suhteen saada aika demokraattisia uudistuksia, niin nyt on epäilyä kyllä yhä enemmän tullut. Kaikki tämä pitäisi kyllä tuomita, kuitenkin laillisuuden nimissä, ja täytyy miettiä myös ehkä pakotteita Erdogan hallitukselle. Tarvitsemme eurooppalaista Turkkia, mutta ilmeisesti Turkki on etäytymässä Euroopasta. Kiitoksia sitten minuutin ajan, herra Demesmeker. In juni vorig jaar, collega's, nam dit... Puhemies, viime vuoden kesäkuussa tämä parlamentti hyväksyi päätöslauselman tiukasta linjasta. Kasipatin kansalaisprotesteihin. Puhuttiin silloin puutteesta Turkin ilmaisuvapaudessa, lehdistövapaudessa. Ja nyt ei ole menty parempaan suuntaan, vaan yritykset osoittavat, että täällä on jättimäisiä ongelmia Turkissa ilmaisuvuuden kunnioittaminen, demokraattinen valtio. Aiemmassa elämässäni olin intahimoinen journalisti ja pidin hyvissä tärkeissä arvossa journalismin objektiivisuutta ja laatua. Turkin tilanne tekee minut vihaiseksi. Lehdistön vapaus on merkki terveestä yhteiskunnasta, mutta Ankara näyttää perustavanlaatuisesti mennä eri polkua kun hyväksytään autoritaarisen hallinnon menetelmiä. Jos demokratia ei ole mikään muu kuin äh, naamio, jonka edessä hallitus ei näitä oikeita kasvoja, niin ei sekin niin käy. Herra Maltese, minuutti. Puhemies, minä uskon, että keskustelusta käy ilmi, että paitsi että Erdogan hallitus on hyvin autoritäärinen, niin pitäisi tietty tekopyhys kyllä pitää tässä sivusta on kyse Turkista, jossa on kaikkein eniten lehtimiehiä vankilassa maailmalla. Useita satoja toimivat ilman rajoitjärjestön järjestön muuttaan, jos ajatellaan myös viimeaikaisia tapahtumia. Lehtimiehiä on syytetty siitä, että he ovat Gylenin kannattajia. Aina on syytetty siitä, että jotain edustavat oikeistoa, vasemmistoa tai jotain tiettyä uskonnollista suuntausta, ehkä kurdeja. Turkin pitäisi tajuttaa, että jos pelkästään raportoi lehdissä jotain niin korruptiosta, niin yhtäkkiä hallitus ja poliisi pitää sitä terroritekona. Toisin sanoen, kun ajatellaan, miten on reagoitu ylimielisesti Erdoganin suunnalta siihen kritiikkiin, jota komission jäsenemme Mogherin ja Hanno ovat esittäneet, niin se osoittaa jo sekin, että mitä ilmeisimmin unionin harjoittama politiikka viime vuosina on mennyt pieleen Turkin kohdalla. Haluaisimme enemmän demokratiaa neuvottelujen kautta, mutta ei se ole onnistunut. Nyt tarvitaan päättäväisyyttä ja sitä ei ole aikaisemmin käytetty ja toimia mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia ne meni umpeen. La parole. Seuraavaksi minuutti. Gracias, president. Kiitos puhemies. Tänään on kulunut tasan vuosi, siis tänään, kun tapahtui tai tuli ilmi vakava korruptiotapaus Turkissa. Ja jotakin päiviä sitten hyväksyttiin uusi turvallisuuslaki ja sen perään iso poliisioperaatio tiettyjä joukkoviestimiä vastaan ja jopa poliisia vastaan. Tämä osoittaa selvästi, että siellä halutaan yhteiskuntaa hallita täysin presidentin voimi. Meidän pitäisi olla selviä kannoissamme, mutta täytyy tehdä eroa kuitenkin, mikä on Turkin yhteiskunnan yleinen etu ja mitä sen toimielimet toimivat. Että kun ajatellaan myös neuvotteluja Euroopan unionin kanssa. Siksi meidän pitäisi tietää, mitä me vaadimme. Tarvitsemme selkeitä kriteereitä Turkin kanssa ja ensinnäkin täytyy edellyttää, että Turkin ministeri tulisi tänne parlamentaarisen sekavaliokuntaan kertomaan tiedoista ja kannoista. Toiseksi pitäisi jatkaa keskustelua liittymisen tiimoilta ja mikä ettei aloitettaisiin kaikki tärkeimmät luvut 23 ja 4 nimenomaan, että voitaisiin vaatia enemmän. No. Teidän aikanne meni umpeen teilläkin. 13 minuuttia, herra Korao. Merci, madame la Kiitos puhemies. Tämä on kuin blitz-iski, kun Turkin poliisi viime sunnuntaina väitti lehtimiehen kirjoittavan asioita, jotka eivät ole hallituksen mieleen. Tämä osoit, he halusivat tuoda esille korruptiotapauksia Turkissa. Ja tämä ei oikein vastaa niitä päätömiä, joita edellinen presidentti, pääministeri teki. Tässä on nyt sisäinen taistelu käynnissä. Erdoganin hallitus on myös radiokanavia, TV-kanavia, lehtimiehiä takavarikoinut. Ja, ja ne ovat jääneet nyt hallituksen perheenjäsenten käsiin, eli kaikki on lähellä presidentin piiriä. Ja näin on harjoitettu poliisiratsioita myös tuomilaitoksessa. Ja varsinkin jos kyse tuomarista, jotka ovat lähinnä ja tärkeitä vastustajaa. Samaan aikaan Jotkut sosiaaliset mediat, Twitter, YouTube on haluttu sulkea, koska muka se aiheutti taksin mielenotusta aikana haittaa. Euroopan unionin kanta, unioni rahoittaa Turkkia. Erdogan aikoo vain ylimääräisesti vastata, että Euroopan unionin pitäisi hoitaa omia asioitaan. Tällainen asennoituminen totta kai on vastoin Euroopan arvoja ja standardia, vaikka Turkki ehdokasmaana haluaa olla osa Euroopan unionia. Olen samaa mieltä Kyproksen kollegan kanssa, joka tässä juuri puhuin, että ainoa mahdollisuus luopua antidemokraattisesta demo- asennuksesta on, ovat pakotteet. Ferran. Sitten herra Ferran. Cher collègue. Hyvät naiset ja herrat, taas kerran osoitus siitä, että Turkki ei ole demokraattinen maa. Erdoganin järjestelmä äh, alistaa medioita. Ja Edoan olisi se, joka pitäisi tässä vankilaan laittaa, ei muita. Meillä on ollut neuvotteluja vuosien ajan Turkin kanssa. Eh, Turkin delegaation jäsenet ehdottavat kahta asiaa. Ensinnäkin on lopetettava eh, viisumivapaus ja toiseksi on lopetettava kaikki eh, Turkin kanssa käytävät jäsenyysneuvottelut. Kiitos. 30, Puolitoista minuuttia, edustaja Ladies and gentlemen, minister... Hyvät naiset ja herrat ministeri, puhemies, näyttää siltä, että Turkin vastustajat ja puoltajat tulevat tässä yhteen tässä keskustelussa. Ja haluan sanoa, että kaikki olemme huolestuneita siitä, mitä tapahtuu ja mitä hallitus tekee Turkissa. Koska näyttää, että Turkin hallitus nojautuu yhä enemmän siihen suuntaan, mitä Venäjällä on nähty. Mutta jos näin sanomme, niin silloin pitäisi tehdä ero valtion, yhteiskunnan ja hallituksen välillä. Ja jos asenteemme on kovin negatiivinen, niin kuin jotkut täällä ehdottavat, että neuvottelut lopetetaan tai keskeytetään ja aloitetaan talouspakotteet, niin sitten itse asiassa jätämme ottamatta huomioon hyvin suuren määrän liberaalidemokraattisesti asentuneita ihmisiä Turkissa. Miljoonia on heitä, joilla on samat arvot kuin meillä. Erotan, että täytyy löytää välineet, joilla voimme vaikuttaa Turkin hallitukseen. Ja mielestäni meidän täytyy ensin paremmin ymmärtää, että miten voimme kohdentaa nykyisin ottavaa tukea liittymismaalle. Ja nyt täytyy tehdä Mogherinin toimiston ja Haanin, komission Haanin toimiston kanssa yhteistyötä. Ja sitten meillä on omat virheemme tehtynä. 33-34 kappalet jäädyttämällä ajaudumme poispäin ja emme pysty vaikuttamaan Turkin hallitukseen, kun sitä, kun sitä vaikutusvaltaa tarvittaisiin. Kiitos. Kiitos. Sitten Bostinaru yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Ministeri, hyvät kollegat. Haluaisin toistaa ilmiselvän asian. Ilmaisun vapaus ja lehdistön vapaus on unionin perusarvo ja minkä tahansa demokraattisen valtion perusarvo. Viimeisen, viime sunnuntain pidätykset, niitä ei voi hyväksyä, ne on tuomittava, emmekä voi hyväksyä tällaista ilmaisunvapauden rajoittamista Turkissa. Raportti Turkin mm, edistymisestä liittymisneuvotteluissa äh, pitäisi nyt tarkistaa ja EUn toimia pitäisi tarkistaa suhteessa äh, Turkkiin. Se on tärkeää äh, Turkin liittymisprosessin äh, kannalta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joudumme käsittelemään lehdistön vapautta ja ilmaisu, medioiden ilmaisuvapautta Turkissa. Olemme hyvin huolestuneita lehdistön tilanteen heikkenemisestä ja presidentti Erdogan on nyt valinnut hyvin vaarallisen suunnan Turkille ja siksi olemme pyytäneet, että Turkki kantaa vastuunsa ja että Erdogan kantaa sen vastuunsa äh, Turkin johtajana. Herra Schulz, minuutti. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Rouva puhemies, Turkin tapahtumat ovat enemmän kuin huolta aiheuttavia. Erdoganin regiimin äh, toimet journalisteja vastaan ovat sellaisia, jotka tuovat mie- mieleen Itä-Saksan tapahtumat, äh, kun siellä asuin. Mitä on valtion mielivalta? Hallituksen käytös on sellaista, jota todellakaan voida hyväksyä ja se rikkoo kaikkia EU-periaatteita. Voiko tällainen maa olla joskus EUn jäsen, joka ei kunnioita oikeusvaltiota perusoikeuksia? Mielestäni ei. Demokratia ei tarkoita, että vaalit ovat jo muutaman vuoden välein ja että sillä välin hallitus voi tehdä mitä haluaa. Demokratia tarkoittaa, että yhteiskunta ja valtio noudattavat moniarvoisuutta ja ilmaisuvapautta. Journalistin pidättämisellä Erdoganin hallitus on nyt näyttänyt oikeat kasvonsa jälleen. Hallinto etenee koko ajan Euroopasta ja kaikista perustavista demokratian periaatteista. Kesipuiston rauhanomaisten rauhanomaisten mielenosoittajien tukahtumisesta alkoi ja päätyi näihin journalistien pidättämisiin. Erdogan uskoo, että EU ja kansainvälinen yhteisö äh, antaisivat hänelle kaikkea. Komissio on Mogherini täytynyt lähettää vahva viesti. Liittymisneuvotteluiden keskeyttäminen ei saa olla sitten viimeisen keinon enää mikään tabuaihe. Il faut cesser de parler avec M. Bostinaru. Bostinaru. Kiitos ja nyt tehdään Ertuk minuutti. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Niin, puhemies, Kiitos. Lyhyt katsaus historiaan. 2005 syyskuussa taisi olla EUn Turkin suhteiden huippukohta. Juuri vuosi sitten oli suurin Turkin historian korruptioratsia. Silloin täytyy neljän ministerin erota. Ja sitten aallonpohja oli, ainakin tähän asti viime sunnuntai, kun monia journalisteja ilman mitään syytöks- oikeita syytöksiä pidätettiin ja ihan epäilyjen perusteella tai vihjeiden perusteella. Ja äh, sanoisin, että Turkki on ollut vahva silloin, kun se on orientoitunut EU-hun. EU-ta kohti 2005-2008 vuosina esimerkiksi oli taloussuoritus, jossa kasvu oli noin 6 prosenttia vuosittain viime vuonna. Se oli vain vähän yli 3 prosenttia. Eikä se liity pelkästään talouskriisiin ja sen vuoksi vetoaa nyt AKP-hallitukseen Älkää lähtekö tähän henkilökohtaiseen kostoon muita, toisen ajattelijoita kohtaan. Kiitos. Sitten herra Lenars. Kiitos puhemies. Maa, joka tällä tavoin ja tässä mittakaavassa pidättää journalisteja, sille ei ole paikkaa Euroopan unionissa. Olemme samaa mieltä kaikki siitä varmasti. Turkki, jos katsomme Eurooppaa historiallisesti, niin Turkki on ainoa maa, joka ei pelkästään ei edisty, vaan ottaa askeleita taaksepäin kehityksessä. Tämä on uutta Euroopan unionille ja meidän täytyy nyt keksiä, minkälainen reaktio tähän on paikallaan. On katsottava, mitä tapahtuu. Meidän on ilmaistava vahva tuomitsemisemme tilanteessa ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin Vetoamme Eurooppa-neuvostoon, jotta se jäädyttää tai leikkaa kaikki Turkkiin virtaavat varat eh, liittymistä edeltävän eh, strategian mukaisesti koska Turkin yhteiskunta tietenkin tarvitsee lisää tukea. Onko mitään mahdollista eh, käyttää näitä liittymistä edeltäviä varoja antaaksemme vahvan signaalin Turkille ja varmistaaksemme, että ne, jotka uskovat Turkissa Eurooppaan, joilla on eurooppalaiset arvot, he saisivat tätä tukea meiltä. Edustaja Andrulakis, minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluan minäkin tuomita hyökkäyksen toimittajaa ja sananvapautta vastaan tai se, miten Turkin hallitus pyrkii hallitsemaan internetiä, siinä loukataan sananvapautta ja demokratiaa. Olen aina puolustanut Turkin jäsenyysmahdollisuuksia, mutta olen nyt kovin huolestunut tilanteesta. Se on vastoin oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia. Hyvät kollegat, viime vuonna me halusimme tuomita Istanbulin keskustassa olette mielenosoitusten tukahduttaminen väkivaltaisesti Turkin hallitus ei ole juurikaan liikahtanut kannoissaan. Viime, ku, viime kuussa me tuomitsimme puolestaan se, että, sen, että Kyproksen itsemääräämisoikeutta on loukattu, koska maan pohjoisessa on edelleen Turkin joukkoja. Ja nyt ollaan loukkaamassa sananvapautta Turkissa. Valitettavasti tämä kaikki osoittaa sen, että Erdogan ei edusta samoja arvoja kuin me. Sitten rouva Theo Harus, minuutti. Jollakin voi olla harhakuvia, mutta demok- Turkki ei ole demokraattinen valtio. Systemaattisesti loukataan miljoonien kansalaisten ihmisoikeuksia ja poljetaan lehdistön vapautta. Ja se miehittää Kyproksen tasavallan osaa. Äskettäiset pidätykset, jotka ovat vain jatkoa samanlaisille toimille, osoittavat, että Ergon oli tosissaan, kun sanoi ennen vaalia, että hän murskaisi kaikki niitä, jotka häntä vastustavat. Tänä hän sanoi, että Euroopan ei pitäisi puuttua Turkin asioihin sisäisiin. Tällainen Turkki ei kuulu EU-hun, joten liittymisneuvottelut ja liittymistä edeltävä apu pitäisi keskeyttää, kunnes Turkki osoittaa, että se noudattaa meidän poliittista ajatustamme, siis paljon taloudellisia siteitä on, mutta täytyisi myös toteuttaa joku niitä meidän arvojamme, joita tämä maa loukkaa. Pitäisi puolustaa arvojamme Kyproksella, kuten Ukrainassa. Jos sitä ei tehdä, niin tämä homma ei onnistu. Herra Lopez, minuutti. El respeto a um, las libertades fundamentales. Perusvapauksien ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen viime vuomina – vuosina on ottanut takapakkia Turkissa. Nyt toimittajien pidättäminen on yksi tapaus lisää tässä tilanteessa Turkissa, missä korruptio suitsitta etenee ja yhä enemmän on myös oikeuslaitoksen riippumattomuuden kohdalla epäilyjä ja päivä toisen perään loukataan oikeuksia, liittymisvapauttakin poliittisia vapauksiakin on rikottu. Tässä mitä me haluamme tehdä? Meidän täytyy tuomita tapahtumat viime viikolla. Meidän täytyy käyttää myönteistä asennoitumista, ei pelkästään hallitusta kohtaan, vaan miten voidaan vaikuttaa siihen, mitä Turkissa jatkossa tapahtuu. Se on meidän velvoitteemme olla kansan rinnalla, ei Turkin hallituksen rinnalla. Monsieur Ruas. Herra Ruas, minuutti. Puhemies, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Viimeaikaiset pidätykset Turkissa johtavat sellaisen kysymyksen äärelle, onko siellä mediavapautta tässä EU-liittymismaassa. Oikeusjärjestelmän riippumattomuus ja ilmaisuvapaus ovat Euroopan demokratioiden perusarvoja ja ovat Euroopan perusoikeuksia. Turkki on tosiaan ehdokas maana ja sen on sovellettava näitä samoja arvoja. Käännyn nyt Italian puheenjohtajavaltion edustajan puoleen ja pyydän teitä tarkistamaan hyvin tarkoin, mitä näiden pidätysten kanssa tapahtuu, minkälaisia syytteitä nostetaan näitä kansalaisia vastaan. Kyseessä todella on ehdokasmaa, jonka silloin pitäisi harjoittaa myös riippumattomia tutkintoja. Ja Erdogan sanoi viime torstaina, että tällaisia kysymyksiä ei pidä esittää. Edustaja Kristofforu, puolitoista minuuttia. Η olaf Jo vuosien ajan Turkki on osoittanut meille, että se osaa ainakin yhden asian. Turkki ainakin tietää, miten viis veisata meidän päätöslauselmistamme. Ja ihmisoikeuksia kyllä osataan loukata, ei pelkästään siellä omassa maassa, vaan näin on nähty aggressiivisia hyökkäyksiä alueen muita maita kohtaan. Tämä on pitkään jatkunut, koska me emme ole riittävästi tuominneet käyttäytymistä. Emme ainakaan päätöslauselmissa ole tuominneet Turkkia. Jos tämä keskustelu ei johda kunnon toimenpiteisiin Turkkia vastaan, niin tässä samalla isketään omiin arvoihimme. Eli emme kyllä ansaitse kunnioitusta muiltakaan mailta enää. Turkilla olisi nyt toivon mahdollisuus osoittaa, että se on suotuisa Eurooppaa kohtaan. Se on siis kyllä valmis ottamaan meiltä rahaa, mutta muuten pitää meitä pilkkana. Presidentti Erdogan haluaa provosoida meitä sanomalla, että hoitakaa omia asioitanne. Mutta jos me hoidamme omat asiamme sitten kunnolla, niin täytyy vaatia talouspakotteita. Se, ainoastaan tätä kieltä ymmärtää Turkki. Ja sitten seuraavaksi keskustelua puhujalistaa. Minuutti, herra Paul Catch. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl pouze reagovat na některé vystoupení. Kiitos, rouva puhemies. Niin halusin vain vastata joihinkin sanomisiin Kreikan kollegoilta. Jotkut liittoutumattomat yrittävät oikeastaan ajaa läpi omaa kansallista agendaansa ja mielestäni siinä mennään vähän liian pitkälle, vaikka e, jopa tässä vakavassa keskustelussakin. Itse olen Turkin ystävä, mutta ihmisoikeussyytöksiä tai ihmisoikeusrikkomuksia ei voida suvaita. E on täytyy tukea vain sellaisia maita, jotka, joilla on samat arvot kuin meillä. Ja Turkka erokas, Turkki ehdokasmaana ansaitsee kyllä suuret sanat neuvostolta. Kiitos. Rouva Moritti, nyt on teidän vuoronne minuutti. Grazie. Kiitos kovasti puhemies. Nämä ratsiat, kahdessa, ö, poliiseja ja toimittajia vastaan tai joko viestivälineiden johtajia vastaan, eivät voi jäädä huomaamatta. Parlamentissa meidän täytyy voimaperäisesti vaatia, että Turkki takaa, ettei tässä loukata näitä tärkeitä arvoja, jotka ovat demokratian pohjana myös Turkissa. Lehdistönvapaus, oikeuslaiton riippumattomuus ovat keskeisiä osia missä tahansa terveessä demokratiassa, myös Turkissa. Nämä pidätykset, kuten Mogherin ja Pitella totesivat, eivät vastaa lehdistönvapauden ajatusta tai demokratian puolustamista. Sitä paitsi se on vastoin myös Euroopan omia standardeja, vaikka Turkki kyllä haluaa olla osa Eurooppaa. Siksi emme voi hyväksyä, että modernissa demokratisessa maassa, joka haluaa olla osa Euroopan unionia, tällaisia minätyksiä tekee. Kiitoksia parhain kollega. Seuraavaksi herra Marias, myös minuutti. Kiitos puhemies. Turkki käyttää hyvin tunnettuja taktiikkojaan. Se avoimesti ja näyttävästi rikkoo kansalaistensa ja vähemmistöjensä oikeuksia. Taas kerran se teki iskun lehdistöä ja toimittajia vastaan, ja on selvää, että tämä maa ei kunnioita perusihmisoikeuksia ja eurooppalaisia perusoikeuksia. Jos valta ei ole demokraattinen, niin on selvää, myös tämä käy ilmi sen ulkopolitiikasta. Eli kasus Belli on edellään voimassa maatani vastaan, koska minun maani on laajentanut 12 merimailiin aluevesiään ja Turkki tekee nyt maanjäristys seismisiä tutkimuksia ja kokeita lähellä Turkin Ähm, rannikkoa. Turkille on vietävä viesti, meidän on vedottava heihin, että he vetävät pois joukkonsa Kyprokselta ja, kan- ja kansainvälistä oikeutta noudattavat. Teillä on sininen kortti, hyväksyttekö? Vous avez 30 secondes. 30 sekuntia. Selvä. Niin, haluaisin vain kysyä arvon kollegalta, eikö olisi parempi, että me Euroopassa olisimme aktiivisia Turkkia kohtaan. En muista, kuinka kauan kesti ennen kuin Kreikka liittyi unioniin. Unioni tekee virheen mielestäni, jos ei mitään lukua avata neuvotteluissa, että päästäisiin eteenpäin suhteessamme Turkin kanssa. Kysymys on siis, ettekö ole sitä mieltä, että olisi parempi olla aktiivinen kuin vain passiivinen. Kysymys, kiitos. Votre réponse en... No niin, vastaus 30 sekuntia. Η Τουρκία έχει δείξει... Hyvä kollega. Turkki on osoittanut jo vuosikymmenten ajan, ettei se kunnioita kansainvälistä oikeutta eikä demokraattisia oikeuksia. Minusta nyt on tullut aika Euroopan unionille avoimesti sanoa, että lopetetaan tämä kaikki. Me emme voi sietää turkkilaista miehitystä Kyproksen maaperällä. Voitteko ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa? Tässä todella rikotaan yhden Euroopan unionin jäsenvaltion suvereniteettia. Ja sitten palaamme keskustelun ilman puhujalistaa. Seuraava puhuja, minuutti. Puhemies, mietin, miksi olemme mukaan yllättyneitä Turkin asenteesta, vaikka se puolta Kyprosta miehittää, vainoaa kurdeja ja kansalaisilta vie jopa demokraattiset oikeudet. Euroopan unionin viestin täytyy olla selvä. Jos Turkki haluaa liittyä Eurooppaan, sen täytyy omaksua samat arvot ja periaatteet, joita meillä on unionissa. Eikä vaadita Euroopalta, että me alista, alistuisimme heidän vaatimuksiinsa. Ja puhun kun Turkista, niin puhun tietenkin samalla Erdoganin hallinnosta. Se on nyt osoittanut ottomaani kasvonsa joka käänteessä. Me haluamme Turkin unionin, mutta sen täytyy kunnioittaa demokratia. Merci. Kiitos. Olen pahoillani, jos herra Zamnaski myös meni pieleen. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Ne, joita kiinnostaa se, mitä Turkissa tapahtuu, eivät ole yllättyneitä. Ihmisoikeuksia poljetaan, journalisteja pidätetään. Se on Erdoganin hallinnon vanha käytäntö ja Turkin hallituksen. Haluaisin palauttaa mieliin, että hänen puolueensa on neo-ottomaaninen puolue. Se haluaa palauttaa ottomaaninen äh, suurvallan Se tukee Syyrian islamista valtiota ja Irak, Irakissa. Mitä Erdoganilta voidaan odottaa? Ihmisoikeuksien loukkauksia, ilmaisuvapauden loukkauksia. Jos haluamme suojata EUn arvoja, meidän pitäisi todellakin ajatella nyt Turkkia kohtaan pakotteita. Edustaja Kastanilla minuutti. Ancora una volta. Kiitos Jälleen kerran joudun puhumaan Turkista. 27 toimittajaa vangittiin monessa kaupungissa, joka osoittaa Erdogan vihamielisyyttä. Ja, ja sitten on muita johtajia, joukkovistimistä myös pidetty Gulen, on tässä mukaan taustalla. Ja hän oli aikanaan myös Erdoganin liittolainen, nyt ovat vastakkain. Yhä vaihtoehtoisempia ääniä on nyt noussut myös Turkissa. Yhä enemmän halutaan sananvapautta myös tuossa maassa niin, että pikkuhiljaa islaminen valtio sieltä katoaisi. Me valittelemme näitä valintoja, joita hallitus siellä on tehnyt. Ei sillä valita oikeusvaltiota, eikä myöskään suuntaa kohti Euroopan unionia. Kuinka kauan siedämme tätä ennen kuin teemme tästä johtopäätöksiä, annamme kunnon vastauksia? Merci. Kiitos. Herra Madrides, minuutti teilläkin. Kiitos puhemies. Minuutissa yritän suorittaa lyhyen analyysin. Tässä on kaksi lähestymistapaa. Ensimmäinen on se, että pitää lähettää selkeä viesti Turkille ja vaatia tiettyjä asioita. Toinen lähestymistapa puolestaan on se, että meidän on ylläpidettävä kontakteja Turkin kanssa, avattava neuvottelukappaleita ja annettava niille lisää liikkumavaraa. Mutta hyvät kollegat, haluaisin puhua tässä nyt Euroopan komissiolle myös. Kommentit koskevat myös heitä. Se, mitä me sanomme, ei ole niinkään tärkeää. Se, mikä on tärkeää, on, miten Erdogan sitten tulkitsee meidän sanomamme. Hyvät aikeet ja se, että osoitetaan hyvää tahtoa häntä kohtaan – Erdogan tulkitsee sen hänen politiikkansa hyväksyntävänä. Me palkitsemme autoritääristä valtaa. Sitäkö me haluamme? Jos emme, niin tehdään sitten jotain muuta, että noudatetaan tätä ensimmäistä lähestymistapaa. Jäi. Ja lopuksi herra Kaputto. Toimittajien pidätykset on valtava virhe. Ainoa tulos voi olla se, että siinä vahvistetaan opposition. Nämä pidätykset eivät ole sopi, yhteensopivia lehdistönvapauden ja demokratian kanssa pidätykset ovat vastoin eurooppalaisia arvoja, niitä standardeja, jotka Turkin pitäisi hyväksyä, jos se haluaa Euroopan unionin jäseneksi. Emme voi hyväksyä, että demokraattisessa modernissa valtiossa, joka haluaa olla osa eurooppalaista perhettä, voitaisiin tehdä tällaisia massapidätyksiä joku viestintävälineissä toimittajan parissa. Yli 70 toimittajaa on vankiloissa ja paljon kurdejakin, joita syytetään terrorismista. Ei hyväksytä edes syyttömyysolettamaa. olettamaa eikä anneta minkäänlaista oikeutta riippumattomassa tutkinnassa niin, että puolustuksen oikeuksia kunnioitettaisiin. Milloin heillä tajutaan, että he etäytyvät Euroopasta, menet väärään suuntaan? Täällä saattaa olla hyvin kielteisiä vaikutuksia Turkissa, kun näitä poliittista yhteistyötä tai taloutta Euroopan täytyisi toimia voimaperäisesti. Kiitos kollega, kiitos. Näin päättyy keskustelun puhujalistaa. Ja Viimeisenä herra Della Vedova. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Kiitos arvon parlamentin jäsenet, jotka täällä puhuivat, osallistuivat keskusteluun. Kiitos myös teille siitä, että piditte niin hyviä puheenvuoroja, esititte huolia, jotka suurelta osin käsittääkseni ovat aivan yhteisiä. On ollut hyvä käyttää tätäkin tilaisuutta hyväksi, jotta tiedämme, mitä vakavia huolia on olemassa, kun ajatellaan niitä viimeaikaisia tapahtumia Turkissa, jotta voitaisiin yksiselitteisesti ottaa kantaa siihen ja johdonmukaisesti tehdä se selväksi myös turkkilaisille. Meidän täytyy seurata vielä tilanteen kehkeytymistä hyvin tarkkaavaisesti. Euroopan unionin täytyy edelleen pyrkiä edistämään sananvapautta, lehdistönvapautta, yhdistymisvapautta Turkissa verkossa ja verkon ulkopuolella, koska demokratia ei ole olemassa näitä oikeuksia. Turkki on tärkeä kumppani, jonka kanssa ollaan neuvottelemassa liittymisestä. Meillä on syytä puhua suorasukaisesti heidän kanssaan. Herra Schulzkin on tästä puhunut, että meidän täytyy olla rehellisiä ja avoimia kumppaneittemme kanssa. Menisin nyt läpi joitakin täällä esille tuleita kysymyksiä. Ensinnäkin rahoitus. Toki se ansaitsee huomiotamme. Euroopan unioni on Turkin talousarvoita kyllä rahoittanut, mutta pääasiallisesti kuitenkin kansalaisjärjestöt, jotka haluavat oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia edistää, Kaksi välinettä lähinnä on ollut käytössä, liittymistä edeltävä väline ja ihmisoikeusväline. Komissio on juuri tarkastelemassa, miten voitaisiin vielä tehostaa tämän tyyppistä tukea. Sitä paitsi korostan sitä, että asukasta kohden oleva apu on kaikkein alhaisimpia ehdokasmaiden parissa. Liittymisessä on tietenkin hyvä syventää suhteita ja vahvistaa uudistuksia demokratian hyväksi. Lisäksi tarvitaan myös sitoutumista kolmosluvussa ja siellä tarvitaan rohkaisun sanoja. Paljon olemme saaneet aikaa myös, jotta Turkki olisi sitoutuneempi ehdokasasemaansa ja meidän on hyvä jatkaa tällä tiellä. Kiitos. Merci, monsieur. Le débat. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitettu.